Colleghi, vi, vi prego di fare silenzio, siamo troppo... No niin, hyvät kollegat, olemme nyt hiljaa, täällä on niin paljon ihmisiä. Niin, että esittelijä pääsee ääneen. Eilen lähetettiin uusi esityslistan luonnos, jossa on jotakin muutoksia alkuperäiseen esityslistaan nähden. Muutokset ovat Ulkoasiain ministerineuvostokokous on lykätty ensi maanantaihin kello 18. Ja toinen muutos koskee 15. kesäkuuta tehtyä päätöstä, jonka mukaan ollaan laatimassa päätöslauselma yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan parlamentaarisesta valvonnasta. Sitten äh, meillä on tulossa Sari Voski, Naton parlamentaarisen yleiskokouksen vastaavan valtuuskunnan puheenjohtaja ja marokkolaisedustajat, jotka tulevat keskustelemaan kanssamme. Ja sitten Nabil al-Arabi, Egyptin ulkoministeri, hänen tapaamisensa – on peruttu, koska hallituksessa on ollut muutoksia. Ja nyt tämän pohjalta kysyyn, vastustaako kukaan tätä esityslistaa. Jos ei, niin se on näin hyväksytty. Puheenjohtajan ilmoitukset. Mandaattinsa mukaisesti lainattu työvaliokunta ulkoasiain hallinto esittelijät Brock, Verhofstadt ja niin edelleen käsittelevät ulkoisen hallinnon toimia sen alkuvaiheessa ja sen liikkeelle saattamista. Ja vaativat tästä mietinnön ensi syksynä ja he mahdollisesti esittelevät myös tiettyjä suosituksia. Sitten varainhoitoasetus. Se siis Katarina Brandner. Keskustelemme tästä ja muistuttaisin, että 17. kesäkuuta kello 12 on tarkistusten jättämisen määräaika, eli unionin vuotuisen talousarvion sovellettavat varainhoitosäännökset. Tämä uudistus on äärimmäisen tärkeä ja suurella mielenkiinnolla kuuntelemme nyt esittelijää. Good morning everybody. Um, thanks. Huomenta kaikkia. Kiitoksia, että tulitte tänne yhdeksäksi varanhoitoasetusta käsittelemään. Ensin haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä yhdessä tehdystä työstä mietinnön takia. Tämä on todellakin parantanut tätä tekstiä ja itse asiassa haluaisin vain korostaa joitain kohtia, ei niitä, mistä olemme täysin samaa mieltä. Mistä niin monet tarkistukset ovat vain, hyväksytään suoraan, ovat hyviä. Kohta 12, 11, 4 ovat tällaiset tarkistukset, otan nelosesta. Niin tämän esittelin viime kerralla Koska koskevat jotakin maailman alueita, jotka eivät ole ehkä niin kriittisesti esillä lehdistössä joka päivä, erityisesti kehitysmaat, kuten Vadu ja niin edelleen, joissa EUlla on lähetystä, mutta ei paljon muuta henkilökuntaa. Ja sitten haluttiin, että he voisivat delegoida omat hallitus ja komission olemme tarkastamassa tilannetta ja toivottavasti teidän täytyy vastata iltapäivällä, jos on mahdollista, että he pyytävät uuden valtuuslähetystön päämiehen, joka antaa näitä lupia, koska jos olisi mahdollista, niin silloin välttämättä ei tarvitse lähettää delegaatiota komissiosta uudestaan. Voitan vieläkin vastausta. Tätä Rova Kresle korosti, se olisi tai suositteli, tämä olisi mahdollista ilman, että tämä delegoitaisiin on tehtävä takaisin komissiolle. Hän on huolissaan siitä, että sitten emme pysy todellakaan jäljittämään sitä, minne rahat menevät. No se nähdään. Toivon, että saamme vasta- vastauksen myöhemmin tänään sitten toinen mm, säätiöt. 11 tarkoitus saattaisi olla hyvä, että EU-rahastoja investointipankki, siis Euroopan investointipankki ja lähetystöjen johtajat tästä, vaan ollaan täällä mieltä, eri mieltä, joten en usko, että tämä voidaan kompromissien kautta ratkaista. Täytyy vain katsoa, miten asiassa käy, mutta tämä on varsin herkkä kysymys budjettikysymyksessä. Tämä 55 artiklaan joten ei hämmästytä, että me löytänyt ratkaisua. Sitten haluaisin mennä tarkistukseen 12. Suora budjettituki. Ja tästä hyvin pystyn keskustelemaan eilen EPPn edustajien kanssa. He tunsivat huolta kohdasta kolme, kansalaisyhteiskunnan valvonta, seuranta ja mielelläni muudan sen suullisen tarkistuksen. Otetaan pois tämä valvonta niin, että puhutaan vain että kansalaisyhteiskunnasta lisätään tiedottamista ja niin edelleen. Silloin en tässä vaikutelmaa, että äh, virallistetaan tässä mitäkin, otetaan pois vain tämä monitoring-sana, valvonta. Ja toivon, että tämä ratkaisee tämän tarkistuksen ongelman. Muutoin kaikki muut tarkistukset ovat sellaiset, että voin ne hyväksyä. Niin hetki vielä, anteeksi. Yksi ehdotus ALDE-tarkistus kyseessä. Täällä sanotaan, puhutaan toimenpiteistä, puhutaan avoimuudesta – Joo, kyllä sitä, kuka tämä rahoituksen tässä saa, vaan pitää saada tietää myös, mitä rahoilla tehdään. Ja sitten tässä tarkistuksessa todetaan, että tätä pitäisi soveltaa vain ulkoasian talousarvion osakkeessa neljä. Minä ottaisin pois underheading four, koska on vähän hassua, sanotakin varsin tarkkaa. Viitata osakkeeseen neljä puhutaan vain yleisellä tasolla. Pyytäisin, että otettaisiin pois otsake 4 ja sitten voin hyväksyä tämäkin tarkistuksen. Eli jos annatte tietoa tästä asiasta, niin mielelläni voin hyväksyä tämänkin. Ja muutoin hyväksyn kaikki tarkistukset. Kiitoksia. Thank you. Now the floor is to the shadow rapporteur. Uh, Kiitoksia nyt varjoesittelijälle. Nejinski. Anteeksi, ehkä äänsin ään väärin. Olkaa hyvä. Ladies and gentlemen. Hyvät naiset ja herrat, haluaisin aluksi ilmaista tyytyväisyyteni. Viime päivinä tämä valiokunta on onnistuneesti valmistellut tekstin koskien hyvin tärkeää mietintöä. Uskon, että läpinäkyvyys ja joustavuus koko budjetissa on tärkeä asia ja parempi hallinto Euroopan varojen suhteen on hyvin tärkeää. On yhä eräitä kohtia, joita poliittiset ryhmät pohtivat. Ensinnäkin uudet rahastot ja toisekseen ulkosuhdehallinnon budjettikohdat komissiossa. Kuten jo mainitsin viime viikolla, uskon, että rahastoja pitää hallita komissiossa. Ne ovat uusi mekanismi ja niitä pitää tarkasti parlamentin valvoa ja voimme parhaiten tehdä niin vastuunvapausjärjestelmän kautta komission budjetissa. Meillä ei ole samanlaista kontrollia eurooppalaisen investointipankin ja rahaston suhteen. Uskon, ettei voida hyväksyä, että eurooppalaiset valtuuskunnat, joilla on hallinnollisia budjetteja, voivat ohjata käyttämättömiä varoja takaisin komissiolle. Me voimme näin menettää valvonnan, mitä tulee näihin delegoituihin varoihin, ja sillä voi olla hyvin vakavia seurauksia uskon myöskin, että jos meillä ei ole vahvaa ulkosuhdehallintoa, emme pääse vahvaan ulkosuhdehallintoon, jollei meillä ole vahvaa kontrollia varojen suhteen, ja tämä on enemmän tai vähemmän se, mitä minä halusin korostaa EPP-ryhmän puolesta. Kiitoksia hyvin paljon. Bene, ci sono... Hyvä. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei näyttäisi olevan joten kiitän kollegoja Brandner ja Neinski, Ja näin voimmekin päättää tämän kohdan käsittelyn. Seuraavaksi kuulemme kollega Sarjus Volskia, joka toimii suhteesta Naton parlamentaarisen yleiskokoukseen vastaavan valtuuskunnan puheenjohtajan, mutta hän ei kuitenkaan ole vielä paikalla, joten pidämme pienen tauon. Kymmenen minuuttia.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 Bene, il relatore è arrivato. No niin, tervetuloa takaisin. Kuten joka vuosi 27.3.10. toukokuuta Varnassa pidettiin kevään Naton parlamentaarinen yleiskokous. Paikalla oli 250 parlamentin valtuuskuntien Naton jäsenmaiden edustajaa ja Euroopan parlamenttia edusti sen oma valtuuskunta. Varnassa Meillä oli mukana viisi Euroopan parlamentin jäsentä, Sarjus Volski, Pasku, Riire Madurell, Tanok ja Jättönmäki. Paikalla oli myös Naton pääsihteeri ja Bulgarian ulko- ja puolustusasesta vastaava ministeri ja viisi Tärkeä kysymys josta Varnossa keskusteltiin, olivat arabi kevät, Afganistan, uusi Naton strategia ja kyberturvallisuus. Esittelijä Mesarys Volski saa nyt välittömästi puheenvuoron. Olkaa hyvä. Uh, you gave the facts, so I'll give, give only assessment. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Te annoitte tässä taustatietoa, että minä annan vähän sisällössä tietoa. Meidän valtuuskuntamme oli jakaantunut useaan ö, uh, poliittinen puolustus, tiede, teknologia, talous ja siviiliturvallisuuskomitea. Uh, me tarkemmin Naton strategista toimintasuunnitelmaa, Bulgarian näkökulmaa, Kiinan nousua, sen vaikutusta, arvimaiden kehitystä, tilannetta valko ja hiljattaisia tapahtumia Pakistanissa ja niiden seurauksia ja Afganistanin tapahtumia. Turvallisuuskomitean peruslinjojen tarkoituksena oli resurssien jakaminen tilanteessa – jossa budjettirajoitteita on eri jäsenmaissa. Meillä oli erityisraportti Naton ja Euroopan unionin suhteista. Rouva Amelin oli sen laatinut koskien uusia strategisia päämääriä ja Euroopan unionin strategista kumppanuutta. Laatija toivoi lähempää yhteistyötä ja toivoo, että molemmat organisaatiot toimivat yhteisen hyödyn puolesta. Esittelijä viittasi Lissabonin sopimuksen tarjoaviin uusiin mahdollisuuksiin ja siihen, että Euroopan unionilla on edessään suuria haasteita käytännössä. Tarkastelimme myöskin Euroopan unionin tasolla sotilaallisia puutteita, ja myöskin sotilaisia kriisitilanteita ja mahdollisuuksia tehdä yleisiä tukitoimia. Esittelijä tässä viittasi jälleen kerran vuoden 2010 joulukuun puitesopimuksen ja marraskuun yhteistyösopimukseen. Yleisesti ottaen tässä sävy oli hyvin kriittinen Euroopan unionia kohtaan täysistunnossa – käsite, olivat mukana herra Rasmussen, Bulgarian puolustusministeri sekä Naton operatiivinen johtaja Libyan missiosta ja muita henkilöitä. Kuten aikaisemmin näissä parlamentaarisissa yleiskokouksissa todettu Edinburghissa, Riigassa, Vaanassa ja Vorsovossa, olin melko pessimistinen tulosten suhteen aluksi – huomiota ei kiinnitetty tarpeeksi paljon asioihin, sitten sitä kiinnitettiin, mutta puheenjohtaja Albright ja hänen ryhmänsä jäi syrjään ja tässä keskustelu Euroopan unionin ja Naton suhteista viime yleiskokouksessa oli sellainen, että siinä ei annettu tarpeeksi huomiota ja kunnioitusta aiheelle. Arabian kevät herätti ja Libyan tilanne herätti valtuuskuntien huomiota. Valtuuskuntien edustajat tukivat Libyassa tehtyjä toimia, vaikka joitakin kysymyksiä niitä suht, niiden suhteen oli. Ää, tässä tarkoituksena oli suojella vain libyalaisia siviilejä. Mitä tulee sitten ohjuspuolustukseen, oli paljon väittelyä liittyen tähän ohjuskilpeen, jota NATO on käyttänyt. Me emme halunneet olla mukana tällaisessa strukturaalisessa järjestelmässä. Ja mitä tulee sitten uhkien torjuntajärjestelmään ja niiden toimeenpanoon, ne, niiden suhteen käytiin paljon keskusteluja tulevina kuukausina ja vuosina. Venäjän kanssa NATO tulee tekemään paljon ohjuspuolustukseen liittyvää keskustelua ja neuvottelua, mitä tulee sitten Afganistanin tilanteeseen. Siellä on ollut 2400 kuolemantapausta hiljattain, mitä tulee sitten Ben Ladenin kuolemaan. Erästä kritiikkiä on kuultu siihen liittyen ja myöskin siviiliuhreihin, joita ilmaiskuissa on ollut. Natolla on ollut tarkoitus vetää kaikki taistelujoukot pois Afganistanista vuoteen 14 mennessä. Yksi Naton uusi strategia on oikean tasapainon löytäminen Artilassa viisi määriteltyjen oh- ehtojen mukaan ne tulee kyberturvallisuuteen ja terrorismiin Bulgaria ilmaisi näkökulman, että artiklan 5 toimia pitäisi vahvittaa, vahvistaa Itä-Euroopassa ja myöskin Baltian maissa. Mitä tulee sitten kyberturvallisuuteen, kyberturvallisuus on hyvin tärkeä Naton toimintaohjelmassa vuodesta 2007 lähtien. Ja esimerkiksi Tallinnan tutkimuskeskusta on tässä kiitetty, mutta paljon työtä tulee vielä tehdä Tällainen toive ilmaistiin ilman mitään tarkempia tarkennuksia. Yleiskokouksessa oli tunne, että Euroopan unionin kyvyttömyys toimia Libyan operaation suhteen on varjostanut Naton yleiskokousta ja Naton tunteita yleisesti ottaen Euroopan unionia kohtaan – Kuitenkin jäsenmaat ovat olleet aktiivisia toimijoita kaikissa komiteoissa. Ja tapasin Naton parlamentaarisen yleiskokouksen puheenjohtajan Karlausin ja esiin tuli tarve korostaa meidän parlamenttimme ja parlamentaarisen yleiskokouksen suhteita ja ilmaisin toive järjestää kokous Strasbourgissa. Tämä pyyntö hyväksyttiin. Täytyy vielä katsoa, kuinka se toteutetaan. Mitä tulee yleisesti Naton parlamentaariseen yhteiskokoukseen, Euroopan unionin, Euroopan unionin suhteisiin. Euroopan unionin rooli pitäisi tuoda selkeämmin esiin. Tämän vuoksi valtuuskunta yleiskokouksessa tulee Bukarestissa ensi lokakuussa ehkäpä esittelemään sitten uusia ehdotuksia ja näkökulmia. Kiitoksia. Grazie al collega Sarus Volski. Kiitoksia Sarus Volski, esittelijä. Haluaako joku käyttää puheenvuoron? Brock, olkaa hyvä. Puheenjohtaja, hyvä Sarus Volski. Minulla olisi pari kysymystä lisättäväksi tähän mielenkiintoiseen raporttiin. Keskusteltiinko Naton kokouksessa myös Berlin Plus-tilanteesta, eli EUn ja Naton yhteistyöstä ja Turkin veto-oikeudesta? Se, että yhdistetään siviilikriisin hallinta ja sotilastoimet Natossa, esimerkiksi Afganistanissa, ei voi toimia täysin, koska Turkin veto usein estää yhteistyön täysimääräisesti. haluaisin tietää, keskusteltiinko tästä tuossa kokouksessa. Meidän sotilamme joutuvat tai voivat joutua hankaliin tilanteisiin. Ja sitten tämä ohjustorjunta kysymys, josta yhdysvaltalaisten kanssa keskusteltiin. Tsekki vetäytyi tästä hankkeesta puolustusministeri Vondran toimesta, koska yhdysvaltalaiset eivät olleet kyllin sitoutuneita tähän järjestelmän luomiseen Tsekissä. Ja onko keskusteltu siitä, miten venäläiset esimerkiksi osallistuvat tähän hankkeeseen, mitä tämän osalta tapahtuu Natossakin on mielenkiintoista nähdä, mitä asiassa tapahtuu, koska läsnä ovat kaikki eri toimijat. Kiitos. Grazie, kollega Brock. Kiitos, Brock. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ehkä Tanok? Nessun altro intervento? Eikö kukaan halua enää puhua? Naton parlamenta- parlamentaarinen yleiskokous on aiheena. Sitten muutama sana. Tulin ihan juuri vasta paikalle. Siis Varnastako on kyse. Niin minä olin ensimmäisenä varapuheenjohtajana delegaatiossa mukana. Mukana puheenjohtajamme ja muutamia muita. Mielenkiintoinen rupeama siellä. Pelkäänpä, että en itse erittäin erityisen tyytyväinen ollut tähän kollegoiden asenteeseen kansallista parlamenteista. Me osallistumme enemmän keskustelun, teemme paljon enemmän työtä kuin he, oli varsin passiivisena. Toimimme varsin ahkerasti ja osallistumme täysin keskusteluun, mutta siltikin mielestäni meidän olemme kyllä tuntui. Ehkä tämä on tällainen kulttuurinen kuilu tai helposti pystytä kurva kumpan. Puhumme Afganistanista yksityiskohtaisesti, me puhuimme Libyan sotatapahtumista, sotakentästä, puhuimme pälkäisyysriskeistä Afrikan saarvessa, Somaliassa, muualla. Ja kaikista näistä eri alueista keskusteltiin mainittiin yhdessä istunnossa, joka oli, jossa käsiteltiin erityisesti EU-NATO-yhteistyötä, mutta ei mitenkään mainittu kyllä Euroopan parlamentin roolia tässä kaikessa. Siinä mielessä tämä oli aika valitettavaa. Mutta kuitenkin pitää jatkostakin ilme- ilmestyä vain paikalle ja korostaa kansallisen parlamentin ja niin, sanoa, että olemme tosissaan. Siinä kaikki, mitä minulla on kerrottavaa. Niin kiitos. Prego, il collega Landsbergis. Landsbergis. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin Varnassa pääongelma tavallaan ohitettiin, missattiin, mutta ehkä me voisimme nyt käyttää tilaisuutta hyväksemme ja puhua joka tapauksessa NATOon liittyvistä ongelmista. Ja Pääongelmahan on kasvava epäluottamus eurooppalaisten NATO-jäsenten kesken. Ainakin joissain jäsenvaltioissa on näin, ja sitten USA välillä on tätä epäluottamusta. Varsin merkittäviä kommentteja kuulimme herra Gatesilta puutteista, puutteellisuudesta turvallisuusrahoituksessa ja sitten, niin kuin äskenkin tässä sanottiin, niin eurooppalaiset kumppanit olivat pettyneitä Amerikan Venäjän myötäilystä ja rauhoittelusta. Ja tästä mm, ohjuskilven perustamisesta. Nyt pitäisi kyllä hiukan puhua pääongelmista, ei vain siitä, kuinka mukavaa siellä varmasti nyt olikaan. Kollega Lisek, preso, prego. Lisek. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Chciałem zapytać pana przewodniczącego Sarysza Wolskiego. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Minä haluaisin kysyä, oliko tämän parlamentaarisen yleiskokouksen aikana Varnassa mitään missään kontekstissa Georgiasta puhetta. Ensinnäkin tilanteesta Georgian vallatuilla alueilla, Venäjän armeijan miehittämillä alueilla ja toisekseen sitten liittyen Georgian liittymistoiveisiin, siis NATOon liittymistoiveisiin, oliko niistä puhetta? Ja toinen kysymys, oliko minkälaista keskustelua liittyen tähän vaaralliseen vuoristokarabahin alueen aseistamiseen? Sitten kolmas kysymys tai huomio Jos puheenjohtaja Lammers olisi täällä parlamentissa, ehkä olisi hyvä yhdistää tämä kokous meidän valtuuskuntamme kokoukseen. Kiitoksia. Nessuna altra richiesta? Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Haluaako esittelijä vielä lisätä tähän jotakin? Olkaa hyvä. Sir Elmar Brock. Haluaisin vastata Elmar Brockille mutta hän on tässä on Franciscon, Franciscon kanssa juttelemassa. Niin my answers. Ai sinua eivät minun vastaukseni kiinnosta. No hyvä. Berliinin kohdalta mitään uutta ei sanottu. Miten pitäisi miellyttää Turkkia, Euroopan puolustusviraston kautta. Kaikki asiat, jotka siellä sanottiin, eivät ole mitenkään uusia. Meillä näyttää siltä, että tilanne on umpikujassa. Lisäisin samat kommentit, jotka tein ensimmäisen yleiskokouksen jälkeen 13. Edinburghissa. Me pantiin samalle tasolle kuin Iranin parlamentin jäsenet. Majis on sen nimi ilmeisesti. Tällaista kohtelua saimme suurin piirtein osaksemme. Joten me yritimme, minä, Pasku, Charles Tanok, ja Maduro. Yritimme, yritimme olla vain hyperaktiivisia, mutta protokollan mukaisesti meille ei annettu puheenvuoroa. Emme saaneet osallistua keskustelun Rasmussenin kanssa mm, tai Naton Libyan komentajan kanssa, koska heillä on tällainen virallinen kaava, ensin jäsenet ja sitten mm, jäsendelegaatio. Tällaista huolimatta me olimme erittäin aktiivisia, mitä tulee osallistujamääräämme yleiskokouksessa. Ongelma on siinä, että kollegat kansallisesta parlamentista, jotka siellä istuvat, elävät erilaisessa maailmassa. Jotkut käsittelevät eu kysymyksiä toiset taas nato kysymyksiä Nämä kaksi maailmaa ovat täysin erillään emme saa edes kollegoitamme kansallistasosta ymmärtämään meitä. Mielestäni ainoa vastaus, ja tässä on EUn vahvuus, ja tässä viittaan erittäin tärkeän päätöslauselman, joka Elmar Brock Valtieri, Valtieri laati kansasta parlamentissa, en nyt muista tämän nimeä, mutta hiljattain tällainen päätöslauselma. Siellä puhutaan siitä, miten nämä kaksi tasoa saadaan yhdistettyä EU-ssa. Naton yleiskokouksen heikkous sinällään on siinä, että mitä tulee vaikutusvaltaan, niin se vähenee. Mitä tulee keskusteluun, se on kyllä kiinnostavaa, koska tässä on asiantuntijoita todellakin turvallisuusasioista mukana, mutta samalla keskustelua hallitsevat niin paljon kansalliset kannat. Ei ole mitään Naton tason ajattelua tai varsin vähän. Ja tätähän me yritämme saada aikaan tämän päätöslauselman kautta, jonka Elmar raati, kollegojensa kanssa. Joten meidän vahvuutenamme on mahdollinen vertikaalinen integraatio parlamentaarisen luottavuuden kanssa koskien turvallisuuden ulkopolitiikkaa kansallistasolla ja ryhmätasolla. Ja tätä yleiskokoukselta puuttuu. Surullista on myös se, mitä yritinkin tässä korostaa, että Naton yleiskokous ja NATO-jäsenet tässä kokouksessa, mutta myös komentajat, NATOn henkilökunta, he eivät ollenkaan pidä EUna täydentävänä osapuolena, keskustelukumppanina, joka todellakin kannattaisi myös neuvotella ja niin edelleen. Niin edelleen. Se on valtaisa kuilu näiden kahden järjestön välillä. Ja viittaan sitten siihen, mitä puheenjohtaja Landsbergis sanoi Kate Smithin jälkeen maailman oma uusi maailmansa. Uskon, että monet tähän kiinnittävät huomiota, mutta hän kyseenalaisti USA sitoumusta ensinnäkin ja sitten hän kyseenalaisti myös koko Naton olemassaolon. Ja tämäkin osoittaa vielä tarkemmin, kuinka tärkeää on rakentaa eurooppalaista pilaria YTPtä, yhteistä ulkotalouspolitiikkaa. Ja vieläkin sulisempaa on, että me olemme niin heikkoja tämän aikaansaamisessa. Mitä tulee lukuihin, niin tehän tiedätte, että 20 vuotta sitten Euroopan osa, osallisuus oli 20 prosenttia nato menossa, nyt se on 25 prosenttia. Joten amerikkalaiset kohtelevat eurooppalaisia, en tiedä mitä sanaa käyttäisin, etten ketään loukkaisi. Siis kuitenkin varsin pidät hiukan tällaisena parasitteina jopa jäsenvaltiot, EU-jäsenvaltiot e haluaa osallistua, eikä heillä ole oikein mitään ammuksiakaan tai panoksiakaan ole. Tietenkin joutuvat tämäkin antamaan. mielestäni tämä kysymys on erittäin vakava. Ensinnäkin konteksti puuttuu. Ehkä mekin olemme syyllisiä, koska voimattomuutemme on käynyt selväksi Libyassa ja budjetin supistuksissa ja olemme laiminlyöneet omat intressimme, niin kuin Gatetsihän oikein siellä sanoi. Ja mitä sitten voimme parlamenttina tehdä, niin mielestäni meidän täytyy toimia kansallisten parlamenttien kautta, jotta tästä lähestymistavasta tulee yleiseurooppalaisempi ja vähemmän kansallisia etuja korostava, koska monet kansallisparlamentaarikkojen puheet olivat täysin irrelevanttia toistoa turhista yksityiskohdista. Herra Liisa, minun täytyy nyt hiukan tehdä asettaa teille pettymys. Georgia ei ollenkaan ollut esityslistalla. Näyttää siltä, että huolimatta alku reaktioista Naton neuvostossa viime elokuussa tämän öö, maahan jälkeen, kun kokoonnuimme Afetissa. Mm, nyt näyttää siltä, että kaikki hyväksyvät vain tämän tilanteen. Eikä kukaan kyseenalaista tätä, etteivät hyvät suhteet Venäjän kanssa kärsi. Joten tästä on tullut tällainen asia, josta ei edes puhuta, non-issue. Niin Georgia on tällainen non-issue. Siitä ei puhuta, ei välitetä. Oma viestini, jota yritin välittää, virallisesti ja käytävä keskusteluissa oli, että kaiken kaikkiaan voitaisiin sanoa, että täydentävyys Naton ja EUn välillä Afganistanissa epäonnistui. Tehän muistatte saksalaisen kenraalin, joka palasi protestina Afganistassa. Meidän osallistumisemme oli varsin pieni, Natoista arvostunutkaan ja niin edelleen, niin edelleen. Ja Libya on viimeinen tai seuraava tilaisuus osoittaa, että EU ja NATO voivat tehdä yhteistyötä että ja synergiaa voi näiden kahden väliltä löytyä. Tämä oli viesti. Mutta faktat kuitenkin kiistävät tällaisen, koska näyttää siltä, että NATOa ei kiinnosta ja EU taas ei pysty mihinkään. Joten vakava tilanne, mitä tulee turvallisuuteen. Samoja maita edustavat eri, eri, eri Ihmiset puhuvatkin eri tavoin välillä, riippuu siitä, ketä edustavat. Palaan vielä myöhemminkin tähän, palaan uudestaan tähän Brock asiakirjaan jossa pyritään luomaan jotakin kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamenttien välillä. Tämä on se ratkaisu, keino luoda yhteistä ymmärrystä, saakaan yhteistä viestintää, yhteisiä poliittisia suuntaviivoja turvallisuus- ja puolustus kysymyksissä, koska kun nyt talouden kriisi tavallaan jyllänyt kaikkialla ja Kreikan konkurssivaara, konkurssin uhatessa me unohdamme, että jos emme pysty lähettämään, ja Gateskin sanoi niin jos emme pysty lähettämään 20 000 sotilasta, meillähän on kuitenkin täällä armeija. Niin jos emme tähän pysty, niin se osoittaa, että olemme puolustuskyvyttömiä missä tahansa konfliktissa. Ja tämä on tämä alaston hirveä totuus. Naton yleiskokous on tavallaan tekosyy, että sille tavallaan tällaisia merkkejä antaa, mutta tämän tyyppiset tahot, kuten Nato ja muut, niiden pitäisi todellakin syvällisesti tarkastella turvallisuus- ja puolustusulottuvuutta, koska kun papereita lukee, kaikki näyttää hyvältä. On YUTP, tai jotkut sanovat, että sitä ei juurikaan ole olemassakaan. On yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa, faktat osoittavat, että ei sitäkään ole. On komission varapuheenjohtaja korkea edustaja, joskus ehkä hän on olemassa, mutta kuitenkin aina vähän myöhässä tapahtumiin nähden. Ja mitä sitten kansalaiset EUlta odottavat ja NATOlta on turvallisuutta ja jos käy ilmi, että jota tänään koskaan käy, jos syntyy joku hätätila, niin me ei pystykään saamaan aikaan mitään, niin me pysty, niin kuin emme niin pysty valauttamaan turvallisuutta euroalueellekaan. Anteeksi, nyt oli näin pessimistinen. Kiitoksia. Kollega Tanno, please. Sorry, I, I... Tannock. collected my thoughts and Anteeksi, herra puheenjohtaja. Oli yksi asia, josta minä halusin puhua, mutta unohdin sen äsken. Nyt se tuli takaisin mieleen. Olen täysin samaa mieltä Soroslovskin kanssa. Tässä on tällainen yleinen uudelleen pohdinta liittyen Euroopan unionin rooliin, mutta tämä koko tapa tarkkailla asia on ollut hyvin negatiivinen. En nyt mene tähän Afganistaniin, mutta siellä on hyvin paljon esimerkiksi estiläinen edustaja kritisoinut Euroopan unionin toimia. Britit ehkä ei yllättävästi ovat kaikkein vihavielisimpiä liittyen tähän työhön. Herra Paskuin tulee valitettavasti paikalla, mutta hän on meille raportoinut ja voisin vahvistaa, että sosialistiryhmässä heillä on siis äh, sosialistinen eri puolueiden yhteiskokous ja siellä oli hyvin paljon keskustelua parlamentin jäsenten toimista ja koko parlamentaarisen tarkkailun roolista. Ja tuolla herra Pasku ilmeisesti puolusti hyvin paljon nyt tässä UTPn yhteydessä Euroopan parlamentin roolia, kun sitä vastaan hyökättiin ja tässä kansalliset parlamentaarikot valitettavasti Britanniassakin eivät olleet yhteistyön kannalla missään näissä operaatioissa ja tässä koko ähm, Euroopan unionin parlamentaarisen yleiskokouksen korvaaminen muut ajatukset olivat läsnä ja minulla oli äm, brittiparlamentin kanssa keskustelua ja he kannattivat 10 prosenttia. Siis sitä, että 10 tai 15 prosenttia voisi olla parlamentin jäseniä tässä yleiskokouksessa ja me pääsemme ehkäpä nyt jonkinlaiseen kompromissiin. Esittelijän pitää tarkastella tätä asiaa, mutta meidän täytyy saada tässä asiassa jonkinlainen johtopäätös aikaan, sillä muuten me olemme täysin umpikujassa ja herra Pasku todellakin puolusti tässä ähm, Euroopan parlamentin jäsenten rooli, ja se oli erittäin hyvä. Kiitos. Vieläkö joku haluaa käyttää puheenvuoron? No seuraavaksi sitten siirrymme eteenpäin. Eli päätösasemaluonnoksen laatiminen Lissabonin sopimuksen pöytäkirjan ykkösen artikloista 9 ja 10, parlamentin täytäntöönpanokysymykset, YUTP ja yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan asioissa. Now we should cooperate with national parliaments. me tehdä yhteistyötä kansallisten parlamentteiden kanssa uh, äh, UTPn ja YUPPn suhteen. Ja me olemme antaneet selkeän mandaatin tässä puheenjohtajalle. Voisin selittää taustan. Tämän keskustelun tausta äh, on Lissabonin sopimuksen ensimmäisessä lisäpöytäkirjassa, joka puhuu kansallisten parlamenttien roolista ja siellä artikla 4 mainitsee mahdollisuuden järjestää kansallisten parlamenttien edustajien kanssa keskusteluja YUTPstä ja näin ollen väite, että interparlamentaarinen yhteistyö tällä alueella pitäisi olla meidän hyväksymämme. Siis näinhän tässä artikla 9 on maininnut ja nyt YUTP ja YUPP kanssa. Tämä artikla antaa meille selkeän mandaatin näiden politiikkojen seuraamisen suhteen. Ja näin ollen yhteisparlamentaariset kokoukset pitäisi järjestää meidän toimielimemme rooli mielessä pitäen tässä. Vadiri Duff ja Brock ovat olleet aktiivisia. He ovat valmistelleet tekstin, joka jaettiin eilen. Sen saa vain englanninkielisenä versiona. Tämä teksti perustuu aikaisempaan tekstiin, joka tämä valiokunta on laatinut. Herra Valtieri ja Albertini siitä on hiljattain äänestetty, jos me voimme olla tässä samaa mieltä tänä iltapäivänä. Herra Albertini tulee sitten esittelemään tekstin myöhemmin täysistunnossa. Ja me siis pyydämme sen mukaan ottamista esityslistalle ja nyt haluaisin pyytää näitä henkilöitä, jotka ovat olleet tämän tekstin laatimisessa mukana aloittamaan. Öm, olkaa hyvä herra Brock, saatte ensimmäisen puheenvuoron. Puheenjohtaja ainoastaan muutama pikku lisähuomautus siihen, mitä sanoitte. En lähde toistamaan samoja asioita. On ymmärrettävä, että tässä kysymyksessä osa kansallisista parlamenteista on hyvin eri mieltä kuin Euroopan parlamentti, COSAC ja ulkopoliittisten edustajien välillä. COSACkin haluaa asiassa edetä. 10 ja 9 artiklasta voidaan tietysti keskustella, mutta tässä on kyse kansallisten parlamenttien yhteistyöstä, johon Euroopan parlamentti voi tietyssä määrin osallistua. Artikla 9 käsittelee parlamentin välistä yhteistyötä ja kohdassa 4, luetelmakohdassa neljä sanotaan, että kyseessä on yhteinen kanta ja yhteistyö kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välillä ja tähän todella kuuluu vähimmäismäärä Euroopan parlamentin läsnäoloa. Ja kun on jaettu toimivaltuus, niin silloin tarvitaan tiettyä yhteistyötä myös sihteeristön taholta. Ei riitä se, että toimitaan niin kuin Kosakissa, vaan Meillä on tässä vastuu, vapauskysymykset, korkea edustaja, budjetti, budjetin valta ja muut parlamentin oikeudet. kriisinhallintakysymykset, mutta toisaalta kun katsotaan sotilaallista puolta tässä kansallisilla tahoilla on yksinomainen talousarviovalta ja parlamentin täytyy pystyä toteuttamaan omia toimivaltuuksiaan hallitustaan ja muita kohtaan. Ja tällä hetkellä monet kansalliset parlamentit ymmärtävät väärin sen, mitä, täys, mitä Lissabonin sopimuksessa on, aiheuttaa meille ongelmia Troika. Troikan puheenjohtaja antoi tästä tietoa viime kokouksessa. Ja on tärkeää, että meillä on selkeä neuvottelumandaatti. Ja tähän tarvitaan parlamentin päätös, koska tässä on todella perusteellisesti kyse Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamentin välisestä yhteistyöstä. Ja siksi pyydänkin, että lyömme lukkoon tällaisen kannan ja että vielä puolen vuoden kuluttuakin Puola puheenjohtajakaudellaan käsittelisi tätä asiaa niin, että pyydämme puolalaiskollegojamme Seimissä ja Puolan senaatissa työstämään kompromissia Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamentin välille. Tämä on hyvin tärkeää, jotta ei synny väärin käsityksen niin, että kannat ovat oikeanlaisia. Siksi todella pyytäisin kollegoja pohtimaan myös sitä, mikä on tämän kannan merkitys tämän valiokunnan tulevaisuudenkin kannalta. Tässä Gualtierin ja minun laatimassani Paperissa on jo paljon asioita, mutta silti tarvitsisimme vielä tarkemman kannan. Kiitos. Mr. Gualtieri is absent, so... Uh, Herra Gualtieri ei ole paikalla, eli edustaja Duff, olkaa hyvä. I'm most grateful that the... Puheenjohtaja, olen erittäin kiitollinen siitä, että valiokunta on tukenut meidän kolmen kantaa siinä, että meidän todellakin täytyä varmistaa pykää löytämään tai varmistamaan parlamentin edut kohteliaasti, mutta luottavaisesti tai itse varmasti, mutta systemaattisesti. Ja aikaisempi keskustelu Natosta osoittaa, että kyse ei ole vain kosakin ongelmasta, vaan se on laajempikin ongelma. Ehkä kautta koko poliittisen kentän kansallisessa parlamentissa. Meitä ei, meihin ei luoteta, meitä ei arvosteta. Ja mielestäni on tärkeää, että emme sano niin, että meille tällainen asema on niin tärkeä. En sitä korostaisi vain sen takia, että meitä huolestuttaa se, miten voidaan parantaa laatua yhteisessä ja ulko- ja talouspolitiikassa, samoin puolustuspolitiikassa ja Euroopan parlamentti voi avustaa neuvostoa, kun pyritään saamaan aikaan yhteistä politiikkaa käytännössä. Ratkaisu, jota Kosak ehdottaa, ei tule toimimaan. Se ei toimi kosakille, koska siinä suljetaan pois ulko- ja puolustuspolitiikan asiantuntijat kansallisista parlamenteista, eikä se todellakaan tule toimimaan meidän kohdallamme on erittäin tärkeää, että sanomme selvästi, että ei ole olemassa mitään sopimusta kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välillä. Ja on tärkeää, että rohkaisemme puhumisen konferenssia ja koosakkeja jatkossakin, että jatkossakin pyrittäisiin löytämään tällainen saman aikaan kattava sopimus meidän kesken. kesken. Ja minä tiedän, että puhemies Busek arvostaisi, jos, sel- jos me selkeästi ohjaisimme tilannetta valiokunnassa, valiokunnasta sama täysistunnossa, koska herra Busek on henkilö, joka on tavallaan tulilinjalla johtuen ja valtiosta asemasta. Tästä ei tule mitkään helpot neuvottelut hänelle. Ja minä toivonkin, että valiokunta tänä iltapäivänä hyväksyy tämän ja sitten puheenjohtajakokous myös hyväksyy ja näkee asian aivan erityisen tärkeänä menettelynä täysistunnossa. Kiitos. So next speaker, Mr. Seuraava puheenjohtaja Tanak, olkaa hyvä. Alluded to this. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Minä viittasin tähän jo epämääräisesti aikaisemminkin. Tiedän, että tässä pohjaltaan kansallisissa parlamenteissa, erityisesti ranskalaisessa ja brittiläisessä, vaikuttaa olevan se ajatus, että me olemme vain yksi lisävaltuuskunta, joka on saman kokoinen kuin kansalliset valtuuskunnat, ja minä tästä keskustelin ulkoasianvaltuuskunnan edustajan puheenjohtajan kanssa. Hän on hyvin järkevä eikä vastusta meidän toimijamme, ja siis hän on erittäin hyvä ihminen, jonka kanssa on helppo tehdä yhteistyötä, ja hän sanoi, että hyväksyisi 10 prosenttia, jos meillä olisi noin 115 jäsentä, me lähettäisimme 15 henkiä sieltä valtuuskunnan ja minä totesin, että olisi mahdollista ehkä hyväksyä jotakin tämän tyyppistä. Ähm, kuusi olisi ollut siis se määrä, jonka britit yleensä hyväksyvät. Ja hän ottaen huomioon, että me olemme tärkeä ulko- ja turvallisuuspolitiikan toimija, hän olisi mieltä, että voitaisiin hyväksyä. Minä tulisin hiukan suurempaan lukuun, jos arvioidaan kaikki kansalliset toimijat mukaan. Meillä on nyt sitten laskutoimituksen jälkeen jonkin... Eli siis meillä on noin 7800, jos... Anteeksi, noin, ei, siis... Tässä jos teemme laskutoimituksen, niin pääsimme 12 prosenttiin. Eli jos me voisimme päästä noin 20 Euroopan parlamentin jäseneen, ja sitten tämä arvioitaisiin vuosittain uudelleen, tämä voisi olla toimivaa. Minun huoleni on se, että me olemme tässä umpikujassa, ja sitten toiseksi, niin jos me annamme liian korkean ö, ähm, määrän, herra Duff halusi 30 tai 40 Euroopan parlamentin jäsentä mukaan tähän, mutta minä huolin, että se olisi vaikea saada toimimaan ja sitten kollegat eivät ehkä tulisi paikalle. Ja sitten kansallisista parlamenteista tulisi ehkä muutamia kymmeniä. Ja sitten meillä oli valtavia määriä tyhjiä rivejä, kun kollegat eivät tulisi paikalle ja tämä olisi aivan naurettavaa. Eli tosiasia on se, että me emme tätä sitoumusta voi sitten täyttää, jos haluamme näin muuta paikkaa. Eli meidän pitäisi tyytyä paljon pienempään paikkamäärään. Se saataisiin toimimaan paremmin. Ja sen toinen asia, jonka kuulin Richardilta, Euroopan parlamentin pitäisi tukea sihteeristöä näissä kokouksissa. Se saisi heidän mielestään tämän nämä kokoukset eurooppalaistumaan jollakin tavalla liian paljon. Ja he toivoisivat, että kansallisparlamentit voisivat käyttää jonkunlaisen kiertävän puheenjohtajuusvuoren tai sitten jakaa tämän vastuun. Ja meidän pitäisi päästä tässäkin asiassa mielestäni kompromissiin se ei varmastikaan täällä meillä ole liian vaikeaa, ja jos se saa kansallisten parlamenttien jäsenten, jäsenet tyytyväiseksi, niin sitten sehän olisi hyvä. Minä nyt tässä ole samaa mieltä herra Daffia Brokin kanssa näiden lukujen suhteen, sillä muuten me en päästä tässä mihinkään. Thank you. Kiitos. Johtuen erityisluonteesta tässä yhteisessä turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa. Miksi se on muuten kaksi lyhennystä? Tarvitsemme molempia parlamentaarisia tasoja, niin kuin totesimme aiemminkin tänään. Pääkysymys ei ole kuinka monta, vaan ketkä. Mistä kansallisten parlamentin delegaatio koostuisi, mistä he tulisivat en halua toistaa mitä aikaisemmin sanoin, on kaksi maailmaa ulkotuspolitiikassa. Toinen, joka liittyy NATOon ja NATO-meppeihin ja taas EU-meppeihin. Mielestäni COSAC on erittäin huono paikka käsitellä näitä kysymyksiä, koska nämä ihmiset eivät ymmärrä, etkä tunne ongelmaisen luonnetta. Ja sitten itselleni kysymys, voisiko, voitaisiko puhua Kofakista, niin mikä Kofak onkaan konferenssissa kokoontuvat ulkoasianvaliokuntien puheenjohtajat. Aikaisemmin siihen olit itse osallistutkin. Yksi johtopäätös, jonka voin esittää näistä niin on, että COFAC, joka tavallaan on luonteenomainen kansallisia parlamentteja ajatellen, kun ne yrittävät uudelleen keksiä pyörän taas. Ja muistan, että kun eräs bulgarialainen puolustusministeri tai ulkoministeri hän halusi passi, Salman passi. He alkavat keskustelun kaiken hyvällä tahdolla ja keksivät sitten Euroopan parlamentin, jotka tiedät, että se ei ole olemassa. Kun heille kerrottiin tästä, niin olivat, olivat aivan ihmeissään. Joten he halusivat tehdä yhteisiä missioita ja tarkkailumatkoja ja luoda jotakin, mitä, mikä jo on olemassa. Joten se ei ole pelkästään merkittävää kuinka paljon, vaan ketkä. Ja ne, jotka osallistuvat tällaisen kokoukseen, ovat täysin samaa mieltä siitä, että parlamentin eh, pitäisi olla tämä paikka. En siis ole sitä mieltä, että tässä on jossakin väärässä, mutta on erittäin tärkeää, mistä nämä ihmiset tulevat, minkälaisista kansasta taustoista nämä sama, Tavallaan näillä henkilöillä pitää olla kaksi virkaa. Jos käsitellään ulko- ulkoturvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa, eh, NATO-kysymyksiä ja EUta, eikä vain tällä eh, ortodoksiset henkilöt ole mukana, jotka eivät tiedä ollenkaan Lantin toisesta puolesta. Ja kaiken kaikkiaan olenkin sitä mieltä, että tämä vaikeus saada aikaan sopimus juontaa juurensa surullisesta tilanteesta, jossa kansalliset parlamentit liikaa korostavat omaa omia korporatiivisia etujaan ja intressejään, niin he ovat lyhytnäköisiä ja heillä ei ole visiota siitä, kuinka kiireesti tämä olisi tarpeen, koska emme saa aikaan mitään toimivaa parlamentaarisella tasolla, jos emme ja tavallaan fuusioi kansallista ja, äh, kansallista ja Euroopan tasolla. Muuten voimme unohtaa parlamenttien tärkeät kysymykset ja toimia ja samaan pitäisi pyrkiä kansallisessa parlamentissa. Mm, niin, koska Kofakin nimeä ei ole tässä mietinnössä tai kelonteossa. Jos on joku sellainen ihmisryhmä, kenen kanssa voi keskustella ja myös antaa tällaista tiedotusta, niin se on kyllä pikemminkin nämä Kofakin tahot. Jos minun pitäisi päättää, ken, kenen pitäisi tulla tällaisen parlamenttien keskiseen kokoukseen, niin sanoisin kyllä, että ihmiset, jotka on valittu ulkoasainvaliokunnista, puolustusvaliokunnista, NATO-valtuuskunnista ja sitten suhdekin näiden välillä pitäisi jotenkin esittää indikatiivisessa muodossa, jotta ei ylitetä toimivaltuuksia. Ja todellakin näiden pitäisi edustaa ajattelua ja ulko- ja turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä kansallisessa parlamentissa. Tietenkään tämä ei ole COSAC, eikä tämä koske pelkästään ulkopolitiikkaa. Ja varmastikin mukana pitäisi olla niitä ihmisiä, jotka ovat NATO-spesialisteja, mutta ei ole mitään eu -sta. Siis näin ei saisi olla. Ja sama koskee ihmisiä, jotka tuntevat EUn ja uskovat vielä, että meillä on yhteen ulko- ja turvallisuuspolitiikka ja puolustuspolitiikka, jotka lukevat lehtiä, mutta eivät kuitenkaan ole yhtään tutustunut tutustuneet käytännön faktoihin. Altri due colleghi, Bradner e Huntis. Meillä on kaksi puheenvuoroa, Bradner ja Kuntnes. Thank you very much. Um, I would... Kiitoksia. Haluaisin hyvin lyhyesti sanoa, että tuemme lähestymistapaa, jonka herra Gualtier ja Brok ovat tässä omaksuneet. Ja me olemme keskustelleet tietenkin kansallisten parlamenttien edustajien kanssa tästä ja ainakin suurin osa heistä on seurannut tätä. Olemme erityisesti kappaleen kaksi kannalla. Tämä on erittäin hyvä kappale ja halusin vain ilmaista tukeni. Olkaa. Kiitoksia. Kollega Huntis, prego. Kollega Huntis. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Kiitos puheenjohtaja. Kollega Lösing ei päässyt tänään paikalla, joten puhun hänen puolestaan. Uskomme, että tässä kokouksessa ja ylipäätään Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välisessä yhteistyössä täytyy muistaa se, että kansallisten parlamenttien roolia jopa tehostetaan. Miksi näin sanon? Ulko- ja turvallisuuspoliittiset kysymykset kuuluvat edelleen jäsenvaltioiden toimivaltuuksiin. Mutta en ymmärtänyt tässä nyt aivan kaikkia kansallisten parlamenttien tekemiä arvioita. Tällä hetkellä kansalliset parlamentit jollakin tavalla menettävät toimivaltuuksiaan esimerkiksi taloudellisissa kysymyksissä. Lissabonin sopimuksen yksi pöytäkirjan 90 artikloiden mukaisesti. Uskomme, että täytyy harjoittaa parlamentaarista valvontaa YUTPssä. Ja tämä valvonta tulee tehdä Euroopan parlamentissa ja kansallisissa parlamenteissa. Tähän liittyy kuitenkin tiettyjä ehtoja parlamentaarisella yleiskokouksella täytyy olla oikeus hyväksyä tai olla hyväksymättä mikä tahansa YUTPn alan kuuluva toimi. Kymmenen artikla toteaa, että kokouksella täytyy olla mahdollisuus lähettää tarkkailijoita mihin tahansa YUTP-missioon. Ja siksi haluaisinkin korostaa ja toistaa, puheenjohtaja, että tässä tarvitaan todellista parlamentaarista valvontaa myös ulkosuhdehallinnon suhteen. Mehän pyrimme siihen, että siitä tulee YUTPn toimeenpanoelin. Kansallisten parlamenttien täytyy myös pystyä pyytämään ulkosuhdehallinnolta lopullista tietoa eri asioista. Ja tällä yleiskokouksella täytyisi olla myös mahdollisuus laatia sitovia lausuntoja kuitenkin ilman niin, että se astuisi kansallisten parlamentin varpaille. Ja lopuksi meidän ei tulisi puhua kansallista parlamenteista aivan näin tulisesti. Siellä piilee todellinen valvontarooli. Tätä en saa unohtaa. Ja mitä tulee kansallisten parlamenttien edustavuuteen, kuka niitä edustaa? Se on tärkeä kysymys, koska kansallisten parlamenttien edustus yhteisparlamentaarisessa kokouksessa, sen täytyy olla todellista. Kaikkien poliittisten ryhmien tulisi olla läsnä ja edustettuna, ei niin, että läsnä on ainoastaan kaksi suurinta ryhmää. Eli eri poliittisten näkemysten tulisi olla edustettuina. Ja jos näin ei ole, niin se ei ole hyväksyttävä kansallisten parlamenttien tai Euroopan parlamentin kaltaisissa elimissä. Kiitos. Muita puheenvuoropyyntöjä ei taida olla. Lasarius Volski vielä. Ja Brockkin vielä. prima, prima Cyrus Wolski. Ensin Cyrus Wolski, sitten Duff ja sitten Brock. As I have indicated, I, I, I think... Niin kuin olen antanut ymmärtää, niin kansallisten parlamenttien puhujien taso ja COSAC-taso eivät ole oikea konteksti ehdotuksen laatimiselle. Toiseksi se, että keskitytään keskustelu kokoon on väärä suunta, koska ei tämän pidä olla mikään edustava elin, joka äänestää ja tekee päätöksiä. Ja se tarkoittaa sitä, että jos on kolme ihmistä maltaista, niin Saksan valtuuskunnan pitää olla kymmenen kertaa suurempi. Yritän vakuuttaa Puolan parlamentin siitä, että ehdottaisi jotakin asiassa. Ja nyt käyn katsomaan siellä jonkun rahton puoleen. Siitä tulisi mikään ulkovaliokunnan puheenjohtajien konferenssi, vaan siellä olisi myös Naton valtuuskunnan jäseniä ja puolustusvaliokunnan jäseniä, jotakin tämän tyyppistä. Me siis kutsumme kaikista kansaparlamenteista riippumatta sen koosta vaikka kaksi puheenjohtajaa ulkoasevaliokunnasta, NATO-valtuuskunnasta ja puolustusvalikunnasta. Voimme hiukan soitella vielä ja virittää, mutta ei yritä nyt tästä tehdä tästä mitään edustavaa elintä, jonka mallina on tavallaan se, miten me itse olemme järjestäytyneet tai miten VEU aikanaan toimi, vaan sen pitäisi edustaa tavallaan ajattelua, päävirtauksia ulkopuolisessa ajattelussa, ruotsipolitiikassa, Ehkä ulkoasian valiokuntana Herkon parlamentista voisimme kutsua koolle tällaisen kokouksen ilman minkäänlaista virallisuutta. Ja siellä sitten konsultoitaisiin sitten täysin kysymyksiä siitä, mitä seuraavaksi pitäisi tehdä, koska jos tämä jätetään kansallisesti sen parlamentin puhemiesten käsiin tai kosakin hoidettavaksi, niin todennäköisesti se ei johda meitä tuloksiin. Mutta ulkoisen ja NATO-valtuuskunnan puolustuspolitiikan valtuuskuntien puheet ovat kyllä samaa mieltä. Hekin tuntevat tällainen kuulu ja tyhjiä on ja on tarvetta ja kiireellisyyttä, joka asiaan liittyy. Ja ulkoisen valiokuntana meillä on mahdollisuus saada aikaan tämmöinen kokous ja keskustella näiden ihmisten kanssa, jotka tekevät työtä samoilla aaltopituksilla kuin me. Ja jos se nyt aivan ihan samoilla aaltopituksilla, niin kuitenkin on, ollaan vähän samantyyppisiä, on samantyyppisiä käsityksiä ulkopuolustuspolitiikasta ja myös Natosta. Niin asemista minä pidän verrattuna siihen, mitä Francesca sanoi. Ah, hän poistui. Niin hän sanoi, että hän pitää kohdasta kaksi. Minulle kohta kaksi on aivan oikein, mutta se on ihan triviaalista. Me tarvitsemme parantien välistä yhteistyötä, mutta avainkohta on kohta kolme. Pahoittelee sitä, että puuttuu sopimus EUn puhemieskonferenssista ja olemme umpikujassa. Jotta voitettaisiin tämä um- pahtitilanne, niin ehdottaisin, että me kutsuisimme koolle tällaisen konsultoivan kokouksen. Minä yritän vakuuttaa kansallisen parlamentin Puolassa, koska Puolan että se antaisi tukeensa ja ehdottaisikin jotakin, jos halua, että jotta päästään tästä umpikujasta pois, jotta tilanne ei jatkuisi, koska meillä ei ole varaa tällaiseen näinä vaikeina aikoina. Kiitoksia. Thank you, Mr. Duff. You're the floor. Uh, Kiitoksia, Duff. Olkaa hyvä. And I think you, you... Kiitos. Uskon, että tässä äskeinen puhuja oli täysin oikeassa. Tässä ei avainkysymys ole kappale kolme. Siinähän on todettu, että sopimusta ei nyt ole. Sillä kun me seuraamme tätä Budapestin kosakkia, siellä suurin osa kansallisten parlamentin edustajista oli paikalla ja veti sellaisen johtopäätöksen, että tämä asia oli päätetty ja he, he ulko- ja turvallisuuspolitiikan suhteen pitäytyvät Kosakissa ja meidän pitää nyt ehdottomasti selventää, että näin ei ole Euroopan parlamentin puolesta. Me tarvitsemme mielestäni aikaa hälventää tätä tietämättömyyttä, jotta näyttää paljon olevan kansallisten parlamenttien keskuudessa Euroopan parlamentin roolin suhteen ja tämän yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan roolin suhteen. Minä uskon, että me tarvitsemme aikaa uudelleen arvioida NATOa ja Catherine Ashton ja herra Van Rompuy tarvitsevat aikaa, että onnistuvat työssään ja pystyvät todistamaan, että tässä YUTP todellakin toimii ja että se voi puolustaa eurooppalaisia intressejä globaalisti ja tehokkaasti ja me emme vielä ole saaneet näitä saavutuksia aikaan, joiden avulla me voisimme sitten osoittaa, että politiikka toimii. Ja uskon, että mikään uusi parlamenttivälinen yhteistyön muoto tässä asiassa olisi sellaista, että se edustaisi muuta kuin Euroopan unionin roolia ja geopolitiikkaa, mutta olen kyllä sitä mieltä, että tässä on tärkeää, että asiantuntevuutta käytetään sekä Euroopan unionin että kansallisten parlamenttien tasolla. COSAC itse asiassa on COFAKin ja COFADin, tai mikä se nimi olikaan, perustalle luotu siis puolustuksen. Eli ilman tarpeellista kuulemista tehtäviä päätöksiä ei voida tehdä siis ilman kansallisia parlamentteja ja me tarvitsemme tässä strategista keskustelua tässä kysymyksessä, mutta meidän täytyy pyrkiä rohkaisemaan sitä niin paljon kuin voimme. Ja minä uskon, että tämä päätöslausuma tekee juuri niin. Sitten Charles Tannikille minä sanoisin, että brittien vaatimus että he eivät halua kokousta Euroopan parlamentin tiloissa on täysin absurdi. Ja se on aivan lapsellista ja se on kallista, jos ajatellaan kuluja, joita syntyy, että löydämme kokouspaikan, joka on riittävä tämän kokoiselle monikieliselle konferenssille. Siinähän on valtavia kuluja ja kansalliset parlamentit eivät tule voimaan tätä kustantaa. Ja britit väittävät, että mikään mitään uutta ei tarvita, koska tässä neuvoston Justus Lipsius-rakennuksessa voitaisiin kokoontua, mutta siellä ei ole sen kokoista salia, mitä me tarvitsisimme, joten tämä on aivan älytöntä. Eli mielestäni tämä on hyvin valitettava asenne, jota britit tässä osoittavat. Ja se osoittaa sitä halveksuntaa, jolla he Euroopan unionia kohtelevat. Ja mitä tulee sitten edustuston koko. Meidän ei pitäisi siihen takertua mielestäni, mutta olen sitä mieltä, että olen, että kuusi on kuitenkin naurettava määrä ja me emme voi hyväksyä sitä. 20 prosenttia sadasta 62 on 32,4 Euroopan parlamentin edustajaa. Minusta tämä vaikuttaisi sopivalta, jotta Euroopan parlamentilla olisi kunnioitettava edustus ja siihen brittikonservatiivit ottaisiin epäilettä mukaan ja, ja sitten Guen jäsenet. Ultimo intervento. Viimeiseksi Brock. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Näin, että tämä kanta on saamassa laajaa tukea. Lukua ei tässä vielä löydä lukkoon, mutta jossakin päätöksessä on puhuttu 40 prosentista tai siitä, että loppuluvun tulisi olla kolmas osa. Mutta voin nyt sanoa, että jos kansallisilla parlamenteilla on aina neljä edustajaa, niin silloin 27 parlamentin jäsentä olisi vähimmäismäärä. Ja jos kansalliset parlamentit tuovat jäseniä kuusi, niin silloin Euroopan parlamentinkin lukua tulee vastaavasti korottaa. Mutta puheenjohtajan tulee tässä tehdä päätös kahdestakin syystä. Kansallisissa parlamenteissa useinkaan puheenjohtajat eivät tee tätä päätöstä, vaan ryhmien tiedottajat. Ja usein käy niin, että oppositio ei ole mukana, mutta tässä yhteydessä kuitenkin pienemmätkin ryhmät tulee saada edustetuiksi, eli kansalliset parlamentit laajemmassa mielessä. Ainoastaan siinä tapauksessa tässä kaikessa on järkeä. meidän ei tulisi tässä toimia kansallisen parlamentin vastaan, kun he tekevät nimityksiään. Tässä tulisi päästä eteenpäin. Ehkä vielä kaksi huomiota, jotka voisin esittää keskustelun jälkeen, kun kuultuani Sarys Volskia. Hän sanoi, että ei ole oikein ottaa kosakia tähän mukaan. Kohdassa kolme, viimeinen virke, pitäisi ehkä tässä poistaa, ettei synny väärinymmärryksiä. Eli kosakin tässä ei tulisi edes viitata, jotta väärinymmärryksiä ei synny. Ja Sarjus on täysin oikeassa sanoessa, että kosak ei ole tähän sopiva taho. Ja sitten toinen kohta. myös kohdassa kolme, jossa puhutaan sopimuksesta kansallisten parlamenttien kanssa, eli in reaching an agreement with national parliament. Tässä pitäisi sanoa, että kansallisten parlamentin ja Euroopan parlamentin välillä. Se olisi oikea muotoilu, koska emme me voi vaatia sitä, että kansalliset parlamentit pääsevät sopuun. Se on niiden oma kysymys. Tässä on kyse siis kansallisista parlamenteista ja Euroopan parlamentista ja pyydän, että Puola kaudellaan toimii tässä kysymyksessä välittäjän roolissa. Kollega Duff. Yes. Duff. I s- niin, olen tosiaan. Niin, olen todella... Points, I think. Elmarin kanssa toisen huomautuksen suhteen. Se vastaista, mitä minäkin yritän saada aikaan, että me voisimme sanoa, saavutetaan sopimus tai yhteisymmärrys Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä. Sitten hänen toinen, ensimmäinen ehdotuksensa – tästä melko kohteliasta viittauksesta Kosakiin, sen poistamisesta. Minä en ole varma, että tämä olisi diplomaattisesti ajatella järkevää, sillä Kosak ainakin kokouksen lopussa totesi, että se pyrki tarkastelemaan näitä mahdollisuuksia edelleen ja uskon, että olisi diplomaattisempaa tunnustaa tämä, mutta se ei ole mikään periaatekysymys. L'ultima parola al collega Brock. Brock vielä loppuun. Niin, olimme Daffin kanssa molemmat Budapestissa mukana. Ymmärrän Daffia, mutta ehkä mukavinta, mitä voimme Kosakin suhteen sanoa, on se, että emme sano yhtään mitään. Kosakissa on useita valtuuskuntia mukaan lukien Saksan ja Britannian valtuuskunnat, jotka ovat sitä mieltä, että Budapestissa tehdyt päätökset jo ovat sen suuntaisia, että kosakeille mukana. Ja siksi meidän ei tulisi herättää sellaista vaikutelmaa, että tämä liittyisi jollakin tavalla kosakiin. Ja koska emme halua tätä lähteä pitkästi selittelemään, niin meidän ei tulisi sanoa tästä asiasta mitään. Because, uh, because Elmar... No koska Elmar on paljon enemmän kokemusta kuin minulla. Koska hän on niin paljon vanhempi, niin olen valmis hyväksymään tämän Poistan tämä viimeinen lauseke sieltä. Kollegat, en halua nyt tässä lähteä keskustelemaan Duffin ja Brokin iästä. Minä uskon, että tässä herra Duff tarkoitti, että minulla on enemmän kokemusta, mutta en ole vanhempi. ringrazio per i No niin, kiitoksia tästä keskustelusta. Me keskeytämme kokouksen nyt kello 11 asti. Tuolloin kokoontuu laajennettu työvaliokunta puoliksi tunniksi. Tästä tekstistä äänestetään tänään ja koska tarkistusten kirjoittamiseen ei ole enää aikaa, niin tänä iltapäivänä äänestetään ainoastaan mahdollisista suullisista tarkistuksista. Kiitoksia.